On sitten suullinen kysymys komissiolle, jossa on kysymys EUn ja Etelä-Korean vapaakauppasopimuksesta. Ensin äh, kysymyksen laatijat saavat äh, puheenvuoron. Kaspari ensin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President. Kiitos äh, rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Sopimus Etelä-Korean kanssa on neuvoteltu loppuun, tekstit on parafoitu, erittäin hyvä. Mutta välillä tulee sellainen olo, kun katsoo tämän sopimuksen yksityiskohtia, että tässä on ollut enemmän kiire kuin oltu perusteellisia. Tuntuu, että teidän edeltäjänne hintaa mihinkä hyvänsä halusi tämän sopimuksen niin, että hänellä ainakin olisi yksi menestyssä ollut kautenansa. Ja monet sopimukset, joita tehtiin ennen tätä, sopimusta ovat johtaneet hienoihin positiivisiin asioihin Euroopan yrityksille. Esimerkiksi kemia, elintarvikepalvelut, mm-hmm. lääkkeet ovat olleet näitä aloja, jotka ovat saaneet suuria etuja. Mutta ennen kaikkea autoteollisuus valittaa, että on ongelmia tullinpalatussääntöjen kanssa, on ongelmia ulkomaisten varaosien suhteen esimerkiksi ja ympäristöstandardien suhteen, jota ei ole ratkaistu. Toivoisin, että seuraavia kuukausia käytettäisiin hyväksi ja käytettäisiin tätä turvalausekemekanismia niin, että nämä kritiikin kohdat saataisiin ratkaistua. Ei ainoastaan keskustella niistä, vaan ratkaistua ne. Meidän täytyy parlamentissa tätä asiaa käsitellä ja meidän täytyy antaa tälle sopimukselle siunauksemme vasta siinä vaiheessa, kun autoteollisuuden ongelmat on ratkaistu ja todellakin katsottu, millä tavalla suojalaiketta voidaan hyödyntää. Tänä päivänä internetistä tämä suojalauseke löytyy. En ole ehtinyt sitä lukea mutta minä kuitenkin toivoisin, että me voisimme yhdessä teidän kanssanne miettiä soveliasta säätelyä Euroopan tasolla, jotta voisimme huomioida autoteollisuuden edut myös tämän vapaakauppasopimuksen pohjalta. Sitten seuraavaksi Jean-Lucas Susta kolme minuuttia. Komission jäsen kansainväliselle foorumille on tullut uusia toimijoita, joitakin niitä pidettiin vielä vähän aikaa sitten sitten kehitysmaina, mutta tämä on muutettava, kun ajatellaan lähestymistapaa kauppasuhteisiin Euroopan unionin ja kilpailijoiden suhteisiin. Suhteisiin liittyy myös tietyt aikasanat, jotka vielä eivät ole tulleet komission käyttöön. Nämä ovat vastavuoroisuus, Euroopan intressit, polkumyynnin ehkäiseminen, tariffien ehkäiseminen. Tähän liittyy Korean vapaakauppasopimus. sopimus herätti siis eh, kahden komission jäseniä joidenkin hallitusten epäilyjä, minkälaisia vaikutuksia näillä on. 50 prosenttia Euroopan unionin ja Korean kauppasta on autoteollisuutta eh, ja, ja Koreasta tuodaan tänne suuria eh, paljon enemmän autoja kuin täältä sinne päin. Jokainen Euroopassa myyty korealainen auto saa merkittävää tukea ja Euroopassa pyritään sosiaalisen autojen kauppaan kulutuksen noustamiseksi, Myös tekstiili- ja elektroniikkateollisuus ovat tässä mukana. Emme tyydy siihen, että jälleen kerran toistetaan katsottaisiin, kuten Astonkin teki, kuinka paljon etua tästä tulee kemia- ja lääketeollisuuden tai elintarviketeollisuudellemme. Edut ovat hyvin vähäisiä, kun ajatellaan vahinkoa tekstiili-, elektroniikka- ja autoteollisuudelle tai rahoitus palveluille, mutta EU-ssa kriisin keskellä, onko meillä vielä mahdollisuuksia kehityksellä? Olemme kaikki odottaneet tätä uutta Lissabonin syntymää Eurooppaa, mutta Euroopassa ei voida äh, kantaa koko maailman ongelmia. Euroopan unioni, Euro, Yhdysvallat puolustaa Boeingia. Korean sopimus vaikuttaa suhteita Kiinan kanssa. Tämä on tilanne, jossa suuret yritykset joutuvat toimimaan, sadat tuhannet työntekijät kärsivät tässä ja heidän perheensä kohtalot ovat tästä kiinni. Ei se joudu siitä, että laatu ei riitä vai vaan intressit ovat vääriä. Hyvä komission jäsen, luotamme, että, että, että ei tehdä pikaisia päätöksiä, hätäisiä päätöksiä ei voida hyväksyä tällaista ennen kuin selkeästi tehdään selväksi että tämä kahdenvälinen turvalauseke. Sen on oltava ennakkoedellytys. Das Wort Michael Teurer. Kiitos. Sitten Michael Teurer, kaksi minuuttia. Vielen Dank. Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen, arvoisat kollegat. Lissabonin sopimuksella avaamme uuden eh, luvun neuvoston ja komission ja parlamentin yhteistyössä, jossa suoraan valitut Euroopan parlamentin kansa, eh, jäsenet eh, saavat mahdollisuuden yhteispäätösmenettelyn kautta vaikuttaa suuriin maailmanpoliittisiin sopimuksiin. Tämä on hyväksi kaikille kansalaisille ja kuluttajille jäsenvaltioissa. Reilut kauppasopimukset ovat hyvinvoinnin perusta Euroopassa ja sen vuoksi on taisteltava protektionismia vastaan. Vapaakauppasopimukset, kuten Etelä-Korean kanssa, voivat tuoda tärkeän tekijän maailmankauppaan ja auttaa kasvua ja työpaikkojen lisääntymistä. Monilla sektoreilla tämä sopimus saattaa vaikuttaa enemmän kuin toisilla. Ja sitä me olemme parlamentissa usein käsitelleet, sitä, että miten täytyy punnita näitä asioita. Me tarvitsemme tietoja ja meidän täytyy saada myös vaikutusten arviointi tästä. Ikävä kyllä, vaikkakin olemme pyytäneet tätä valiokunnassa ja täysistunnossa monella, moneen kertaan, tätä ei ole tyydyttävällä tavalla tapahtunut. Ja sen vuoksi me olemme myös olleet mukana alderyhmänä tekemässä tätä suullista kysymystä. Jos me saamme kaiken tämän informaation, niin silloin tämä sopimus tarjoaa myös eurooppalaiselle teollisuudelle, maataloudelle, kemian teollisuudelle, laiva, rakennusteollisuuden reilun mahdollisuuden. Mutta kuitenkin tekstiili- ja autoteollisuus ja elektroniikkateollisuus ovat ongelmissa. Vapaakauppasopimus Etelä Korean kanssa on ainoa sopimus ei-kehitysmaan kanssa, jossa on kielletty tullin palautussäännöt. Tämä on tärkeää äh, Etelä-Korean teollisuudelle. Ja komissio äh, olisi, komissio olisi ollut mahdollisuus ottaa tähän tämä suojalauseke mukaan ja me haluaisimme tähän nyt hieman selkeyttä, koska kyllähän sen täytyy voida olla käytännössäkin äh, käytettävissä. Ei voi olla niin, että tämä suojalauseke olisi käyttökelvoton. Juuri ne, sen vuoksi, että tässä sopimuksessa vaikuttaa olevan tällaisia asymmetristä tasapainoa, ja koska tämä tulee vaikuttamaan myös neuvotteluihin Intian ja Aasian kanssa, niin toivomme, että konkreettisesti tarkisteltaisiin nyt tätä suojalauseketta ja sitä, millä tavalla sitä voitaisiin soveltaa. Me vaadimme, että komissio sen vuoksi yhdessä parlamentin kanssa miettii tämän vapaakauppasopimuksen aloja. Me haluamme nopean päätöksen ja sen vuoksi tämä sopimus ei vielä voi astua väliaikaisesti voimaan. On erittäin tärkeää myös se, millä tavalla tämä toimeenpannaan myöhemmin. Sen vuoksi kysynkin komissiolta, että voisimmekohan me odottaa vahvempaa roolia myös ulkokauppasuhteissa, koska meidäthän on sopimuksen mukaan siihen otettava mukaan. Robert. Kiitokset ja sitten äh, viimeinen äh, Latja Stördi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Talouslaantuman aikana vain avaamalla markkinat ja esteet poistamalla voimme jälleen rakentaa teollisuutta, luoda työpaikkoja, antaa pontta kehitykselle. Kiitos komission jäsen tänne edellisessä keskustelussa. Meidän viejämme ajattelee kuluttajatuotteita, lääkkeitä, kemikaaleja, lääkelaitteita, ovat esimerkkejä alueista, jotka hyötyisivät siitä, että muut kuin tarifiaset poistettaisiin. Pelkästään sertifiointimenettelyn yksinkertaistaminen, läpinäkyvyys, hintojen ennakoitavuus hyödyttävät kuluttajia. Korean kuluttajamarkkinat sisäisesti ovat tärkeitä myös, ajatellaan meidän maataloustuotteita, viinit, alkoholit, juustot. Ja nyt maantieteelliset alkuperämerkinnät estävät sen. Olisi väärin ajatella, että tämä kauppasopimus, kuten moni on täällä sanonut, vielä ei edellyttäisi komissiossa selventämistä. Se, että otetaan muita perustuslausekkeita, kuten moni on sanonut, on tärkeä seikka. Kaiken kauppasopimus, kaiken sopimus täytyy perustua vastavuoroisuuteen, vastavuoroisen hyötyyn. Mutta jos tämä, tämä taakka pelkästään meidän autoteollisuuden hartalla, niin se on huolta aiheuttanut. Komissio tulee varma, että siellä myös tuontimarkkinoita ollaan vapauttamassa. Se, että myös palautuksia voidaan saada. Neuvottelijat ovat vakuuttuneita siitä, että tämän merkitys vähenee aikaa myöden. Mitä näyttöä komissiolla on tämän tueksi? Jos komissio on sitä mieltä, että olisi näitä turvalausekkeita, voitaisiin uudelleenkin miettiä neuvotteluja, että voitaisiin laajentaa tätä siirtymäkautta. Komission jäsen, odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa uuden sopimuksen myötä. Kiitokset ja sitten komissio, olkaa hyvä. Thank you, uh, Kiitos, rouva puhemies. Haluaisin kiittää arvon jäseniä suullisesta kysymyksestä liittyen EUn ja Etelä-Korean vapakauppasopimukseen. Koska tämä on nyt ensimmäinen merkittävä kauppasopimus, johon parlamentti on antava suostumuksensa Lissabonin sopimuksen nojalla, on erittäin iloinen tästä tilaisuudesta vastata eri näkökohtien joita on tullut esille kysymyksessä vapaakaupan tiimalta. En pysty antamaan seikkaperäisiä vastauksia kaikilta osin, mutta voin tietenkin vastata sitten täällä syntyviin kysymyksiin. Tämä sopimus ei ole ensimmäinen vapaakauppasopimus, jonka me olemme tehneet aasialaisen maan kanssa. Se on kyllä kunnianhimoisin ja kattavin sopimus, jonka Euroopan unioni koskaan on tehnyt kahden neuvotteluvuoden jälkeen – kun se käynnistettiin. Se saatiin päätöksen viime vuoden 15. lokakuuta. Neuvotteluprosessin myötä komissio oli läheisessä yhteistyössä myös parlamentin kanssa. Siksi komissio on kiitollinen päätöslauselmasta, joka parlamentti hyväksyi joulukuussa 2007. Monet päätöslauselmakysymykset ovat saaneet vastauksen myös sopimuksessa. Siinä käytiin myös kansallisyhteiskunnan kanssa vuoropuhelua Samoin tehtiin vaikutusten arviointia. Nyt tätä sopimusta ollaan kääntämässä. Maaliskuun loppuun mennessä meidän tarkoituksena on esittää neuvostolle päätös, jotta voidaan allekirjoittaa sopimus ja näin laatia, solmia se. Ehkä sitten huhtikuussa päästään tähän. Komissio on saattamassa päätöksen analyysinsä siitä, tulisiko syö myös jäsenvaltioiden toimivallan piirin Siksi se edellyttäisi ratifioita kaikissa jäsenvaltioissa ennen kuin se muodollisesti tulisi voimaan. Koska tämä prosessi ehkä vie aikaansa, ehkä on välttämätöntä, että komissio esittää sitä, että sitä noudatetaan väliaikaisesti ennen kuin se tulee voimaan. Väliaikainen soveltaminen eh, päätetään neuvostossa komission esityksestä komissio kuuntelee tarkkaan myös parlamentin näkemyksiä ennen kuin sitä edes ruvetaan soveltamaan väliaikaisesti. Komissio edelleen pyrkii löytämään parhaimmat keinot neuvoston ja parlamentin kanssa niin, että tämä toteutuu tavalla, joka ei johda viipeisiin tarpeetta, niin että se voidaan saada voimaan mahdollisimman nopeasti. Entäpä sitten turvalausekemääräykset, niin komissio aikoo tästä asetuksesta tehdä esityksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille tulevina viikkoina toivottavasti on mahdollista hyväksyä tämä säädös nopeasti, niin voidaan taata, että soveltaminenkin noudattaa myös vapakauppasopimuksen aikataulua. Vapakauppasopimuksen taloudelliset edut ovat lähinnä meidän puolellamme, ja me voimme teollisuus- ja maataloustuotteita viedä Koreaan ilman tariffeja 0,6 miljoonaa tariffia poistettaisiin, kunnes sopimus astuu voimaan. Totta kai näistä säästöistä tulee vielä suurempaa hyötyä, kun alueiden välinen kauppa laajenee aikaa myöden. Erätutkimuksen mukaan sopimus luo uusia markkinoita 19,1 miljardia ja Korealle noin 12 miljardia tulee hyötyä. Me emme ole yksilöineet mitään alaa, joka kärsisi tästä sopimuksesta, mutta jos jotain uhkia on, niin komissio ei epäröisi käyttää sopimuksessa olevia turvalausekkeita. Muistutettakoon myös, että jos tällainen tulee eteen, niin voimme käyttää myös tukitoimenpiteitä Euroopan globaalisaatiorahaston avulla. Teollis- tekijänoikeuksista sanotakoon, että siellä on kunnianhimoisia tavoitteita, joissa mennään pidemmälle kuin VTO-määräyksissäkään. Sitä paitsi komissio on halunnut varmistaa tarkkaan sen, että ei ole mitään ristiriitaa meidän yhteisön säädöstön kanssa. Sitten kulttuuriyhteistyöpöytäkirjassa on myös puitteet yhteistyölle, poliittiselle keskustelulle ja kulttuuritoiminnalle. Ennen kaikkea tämä on osoitusta meidän sitoutumisesta aktiivisesti edistää 2005 yleissopimusta YK, joka liittyy kulttuurisen ilmailun monimuotoisuuteen. Alkuperämerkinnöistä neuvottelut johtivat muutokseen Korean kanssa. Ne noudattavat myös sitä prosessia, jota ollaan tekemässä sääntöjen muuttamiseksi. Siinä pyritään sääntöjä yksinkertaistamaan. Näin voidaan myös parlamentin toivetta kunnioittaa kuitenkin pitäydymme arkaluontoisilla aloilla tiukkoihin sääntöihin. Komissio on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, että tulee uusi mahdollisuus päästä markkinoille äh, Koreassa, ajatellen meidän hedelmiämme. Markkinoita on avattava Koreassa ja me olemme poistaneet siis sisääntulohinnat tärkeimmissä tuotteissa, tomaatti, ja ora, o, appelsin ovat esimerkkejä tästä. Totta kai meidän täytyy avata markkinoille myös korealaisille tuotteille, niin että kuitenkin meidän täytyy suojella omia markkinoitamme. Mutta tästäkin sopimuksessa on turvalausekkeet olemassa. Turvalausekkeet voidaan ottaa käyttöön, kun sopimus tulee voimaan. Komissio valvoo markkinoita ja korealaista tuontia jotta tiedämme, onko syytä turvautua turvalaukkeisiin ja käytämmekin tarpeen vaatiessa. Tämä koskee myös tullien palautusmääräystä. Se edellyttää tilastointia vienin ja tuonin osalta. Minä olen tietoinen, että on tiettyä huolta syntynyt autoteollisuuden parissa Euroopan unionissa liittyen tullipalautuksiin. Mutta haluan nyt korostaa, että tullin palautus on korealaisten käytössä ollut, kuten myös meidän viejämme käytössä Euroopan unionissa. Näin tämä sopimus ei tuo mitään uutta hyötyä. Tullin palautusten talouden merkitys on hyvin vähäinen, noin kahdeksas osa korealaisten tullimyönnytyksistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että korealaisten autojen sisältö on 10-15 prosenttia eurooppalaista ja se ehkä kasvaakin. Ja ja siksi meillä on tästäkin olemassa lausekkeet. Ei voida sulkea pois sitä, että sopimuksen käyttöönotto voi johtaa erilaisiin näkemyksiin tai tulkintatapoihin osapuolten kohdalla. Siinä yhteydessä sopimuksessa on tiukas ja nopea sovittelumenettely ja komissiossa me seuraamme Korean tapaa soveltaa sopimusta ja puutumme tilanteeseen käyttäen sovittelumenettelyä, jos tarpeen on avataan tässä myös uutta maaperää ympäristönsuojelun alalla tai ajatellen työntekijöiden oikeuksia. Tässä on laajoja sitoumuksia sosiaalisiin ympäristöllisiin standardeihin. Näiden sitoumusten ala on laajempi kuin on missään sopimuksessa aiemmin ollut, jotta sitoumuksia myös kunnioitetaan. Sopimuksessa on selvät puitteet valvonnalle ja seurannalle soveltamisessa mukaan lukien kansalaisyhteiskuntaa, elinkeinoelämää, liitot ja kansalaisjärjestöt. Lopuksi haluaisin kertoa teille, että Korea ja Euroopan unioni ovat miettineet myös tarifin purkamisaikataulusta ja mukautuksista siihen, muun muassa tuotteiden luokittelu kolmen ja viiden vuoden osalta. Siellä voisi olla 4 ja 6 leikkausta niin, että yksi vuotta myöhemmin voitaisiin tarifit leikata, kun oli suunniteltu. Vaikka se merkitsee uhrauksia, totta kai meidän osaltamme meidän mielestä tällainen supeuttaminen oli asianmukaista, jotta voidaan ottaa huomioon myös tiettyjen alojen alkaluontoisuus. Korea on kertonut valmiutensa suostua näihin muutoksiin sen pohjalta, että tässä kuunnellaan kumpaakin osapuolta. Kiitos. Sergio. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Aloitamme nyt mm, ryhmien puolesta esitettävät puheenvuorot. Ensimmäisenä EPPn mm, puolesta edustaja Belet. Kiitos äh, puhemies, äh, komission jäsen. Ensinnäkin paljon onnea teille uudessa tehtävässä. Meillä on taloudellisesti vaikeita aikoja, mutta tiedämme, että ette ole että sitä pelkää. Mitä tulee nyt äh, Etelä-Korean vapaakauppasopimukseen, me, siinä on meille Eurooppana paljon hyviä asioita, mutta meidän autoteollisuudellemme se on erittäin onneton sopimus, kuten Daniel Kaspari jo sanoi. Katsokaapa lukuja komission jäsen. Jokainen auto, jonka me Euroopasta viemme äh, Etelä-Koreaan, niin Etelä-Koreasta tulee 15 autoa Euroopan unioniin, joten suhde on yksi äh, vastaan 15. Ja se johtuu äh, nimenomaan äh, tästä tulinpalautusjärjestelmästä. Ei olekaan mikään äh, ihme, että esimerkiksi General Motors ei enää tuotakaan uutta pikkujeppiänsä Euroopassa, vaan on siirtänyt Etelä-Koreaan koko tämän tuotannon. Ja yksi syy on suoranaisesti tämä vapaakauppasopimus, ja minä uskon, että me emme voi tätä hyväksyä ja noin vain lakaista maton alle, että vain sen vuoksi, että muilla sektoreilla on etua tästä sopimuksesta. Meillä on nyt, meidän on vastuu huolehtia myös autoteollisuudestamme. Ja puhutaan myös näistä erilaisista turvalausekkeista, mutta katsokaa kuitenkin autosektoria, luvut ja suuntaukset ovat aivan liian huolestuttavia. Minä tiedämme, että amerikkalaiset neuvottelevat juuri nyt eteläkorealaisten kanssa niin, että saataisiin aikaan tasapainoisempi sopimus. Komission jäsen Hyhtä, älkää unohtako se, että autoteollisuus on kuitenkin kaikkein tärkein autoteollisuuden ala Euroopassa. Kysymys on hyvin monista työpaikoista, jotka ovat nyt uhanalaisena. Enkä usko, että me voimme nyt lähteä pelaamaan uhkapeliä vielä useammilla työpaikkojen menetyksellä. Ja sen vuoksi pyytäisinkin teiltä lisävakuuksia tähän sopimukseen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Bellet. Seuraavaksi sosialistien ja demokraattien nimissä puheenvuoro hmm. kolmeksi minuutiksi David Martinille. Thank you, President. Kiitos puhemies. Komissionissa minä uskon, että tämä kauppasopimus on tärkeä kolmesta syystä. Ensinnäkin, kuten totesit, että Molemmat puolet voittavat, Korea ja EU. Se on hyvä työpaikkojen kannalta ja kuten totesitte, siinä ehkä 19 miljardia tulee lisää kauppavirtoihin. Toiseksi, kun ajatellaan edellistä keskustelua ja nykyistä rahoituskriisiä, niin se on myönteinen esimerkki. Jos kaksi suurta taloutta, Euroopan unioni ja Korea, voivat sopia vapakauppasopimuksesta, niin se antaa pontta myös muille kumppaneille. Japani esimerkiksi on nyt paljon kiinnostuneempi ollut taloudellisesta suhteesta Euroopan unionin kanssa kuin vain pari vuotta sitten. Osittain johtuen Korean sopimuksesta. Sitten toisaalta korealaiset huomaavat Yhdysvaltain myös koputtelevan ovia. Sitten kolmanneksi ehkä enemmän kuppikuntaisesti se on erittäin tärkeää myös parlamentille – Nimittäin olemme esittäneet paljon vaatimuksia omassa mietinnössäkin ja komissio on ne huomioinut. Emme voi kaikkia käydä läpi, mutta pari-kolme esimerkkiä kuitenkin. Ensinnäkin mietinnössäni todettiin, että tarvitaan enemmän suurimmat mahdollisuudet maatalousmarkkinoilla Koreassa. Nyt 75 prosenttia näitä leikataan seitsemän vuoden aikana. Halusimme myös viskin, champanjan, viinit suojeluksi ja alkuperäismerkintöiden, ja nyt ne suojellaan Koreassa tämän sopimuksen ansiosta. Ja kuten kollegat eivät ole mitenkään merkityksettömiä, Skotti viski myy aika lailla vuosittain Koreamarkkinoilla jo nyt tämän diilin myötä varmasti kasvuakin tulee. Me haluamme myös, että muut kuin tariffit esteenä poistetaan ja siihen puututaan ja siitä on hyötyä varsinkin autotiollisuudelle. Me halusimme kohennusta myös ympäristötuotteisiin. Ja tämän sopimuksen nojalla ympäristökauppa kolmen vuoden kuluttua on tullivapaata myös Korean markkinoilla ja toisaalta myös heidän ympäristötuotteensa ja palveluksensa ovat tullivapaita meidän markkinoillamme. Parlamentissa me vaadimme myös sosiaali- ja ympäristöstandardien kohentamista. Neuvottelujen alun jälkeen Korea on allekirjoittanut ilon sopimuksia ja myös Tämän myötä tulee myös kestävän talouden foorum ja kumppanit Koreassa vahvistavat sen, että avautumisen myötä tulee myös kohennusta työoloihin. Tätä parlamentti on vaatinut ja olisi naurettavaa nyt kääntää selkeämme. Onko tämä täydellinen sopimus? No ei tietenkään. Siellä on asioita, joista minä en olisi sinne halunnut, mutta neuvottelussa täytyy antaa ja ottaa, mutta kaiken on hyvä Euroopalle ja Koreallekin hyväksi, ja se on mahdollisesti myös maailmantaloudelle kyllä. Meidän pitäisi nyt lopettaa soittaminen huomioon ja allekirjoittaa se. Seuraavaksi ALDE-ryhmän nimissä kolme minuuttia edustaja Rinaldi. Presidente. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Tämä on klassinen teema, jossa eh, on pelissä toimielinten kunnia, teollisuuden, eh, kuluttajien ja työntekijöiden nimissä. Vapaa- kauppasopimus on aina hyvä sopimus, eh, kun ajatellaan hyvinvointia ja vakautta maailmassa erityisesti Euroopan unionille. Tämä on ensimmäinen menestys kahdenvälisissä suhteissa vuosien pettymysten jälkeen. Ehkä juuri tätä, tästä syystä tässä on vähän kiirehditty sopimuksen parafoinnissa ja on ollut komissiolle mm, aikamoinen houkutus päästä neuvottelussa on loppuun mahdollisimman pian. Meidän me tulien palautus merkitsee viennin tukemista, vaikka se onkin hyväksytty, ja se on askella taaksepäin On läpinäkyvyyden kannalta. Nämä kaksi asiaa tulevat merkitsemään ennakkotapausta muille kauppakumppaneille. Tiedämme, että komissio on tehnyt lujaa työtä neuvotteluissa, mutta mm, niin kuin Koreassa sanotaan, rohkeimmatkin ja parhaimmatkin tekevät virheitä. Meistä tuntuu, että komissio ei enää pyr- pysty suojelemaan tuottajien ja kuluttajien työntekijöiden etuja, kun ajatellaan liittojenkin suhteita avoimuutta puuttuu. Kansalaiset EU:ssa odottavat meiltä komissiolta parlamentin jäseniltä poliittista herkkyyttä. Euroopan teollisuus on vaikeuksissa ja on turha, että jäsenvaltiot antavat autoteollisuudelle jotenkin tukia. Henkilökohtaisesti vastustan niitä. Toisaalta tämän sopimuksen kautta on vaarana, että otetaan käyttöön Korean vientitukia. Tiedämme, että sopimukset ovat monimutkaisia ja se tuo mukaansa myös etuja Euroopan sertifioinnin tunnustaminen, uusia puha- mahdollisuuksia eurooppalaisille palveluille ja, ja, ja muita etuja, mutta kuitenkin eh, en tunne, toivo, että Yhdys, käy niin kuin Yhdysvalloissa, jossa on kestänyt vuosia ja jossa autoteollisuus on kärsinyt. Lopputulossa tämä sopimusteksti pitää olla osa kolmiosaista pakettia vapaa kauppasopimus, joka on ratifioitu, vaan sitten tulipalautus, seikat ja turvalausekkeet. Lisäisin tähän vielä globaalirahaston käyttäminen niitä aloja varten, jotka kärsivät tämän sopimuksen takia. Haluamme nähdä kaikki kortit yhdessä ja Lissabonin myötä haluamme, että yhteispäätös menettelyn hengessä suljetaan pois kaikki mahdolliset väliaikaiset sopimukset. Me haluamme tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Gracias, señor Rinaldi. Kiitoksia edustaja Rinaldi. Sitten vihreiden nimissä kolme minuuttia. Edustaja Jadot. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Sanoitte, että tämä niin voiva sopimus, mutta ehkä sillä tavalla kuin täällä sanotaan. Todellakin ensimmäistä kertaa, niin kuin nähdään neuvottelutuloksesta, tässä on häviäjiä, jotka hyväksytään, mutta ne hyväksytään kauppaneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa. Tämä ei liity Lissabonin strategiaan eikä teollisuuspolitiikkaan havaitsemme, että tällaista kauppatilanteesta on Euroopassa häviäjiä. Tämä on uudenlainen sopimus myös siksi, että yleensä kauppaneuvotteluissa usein maatalous panee vastaan ja teollisuus on tyytyväinen. Nyt tämä on aivan toisin päin. Teo, suurteollisuus valittaa Euroopan valinnoista. Tämä on uusi tilanne myös siksi, että sanoitte, että 0,6 miljardia äh, tulisi tuulilaskua Korean kaupan suhteen, mutta tämä merkitsee, että minä tulen äh, Ranskaan äh, Britannian alueelta. Te olette varmastikin käyneet Britannissa ja tiedätte näin ollen, että meillä on valtavia ongelmia, jotka liittyvät leviin, pohjavesien saastumiseen. Kaikki tämä johtuu sikka, sikojen kasvatuksesta. Ja nyt sanotte, että voimme hieman saada rahaa tämän sopimuksen myötä. Todellisuus on omalla alueellani se, että sikkaa kasvatuksen laajentuminen aiheuttaa työttömyyttä, sen kautta menetetään lisäarvoa ja, ja matkailijoita. Me siis menetämme tämän sopimuksen myötä. Ehkä totaalilaskelmissa siitä tulee plussaa, mutta omalla alueella me jäämme häviäjän asemaan. Tämä on uudenlainen sopimus myös siksi, että nyt ensimmäistä kertaa pyydetään ympäristöpoikkeuksia joka välissä meille sanotaan, että e- Eurooppa on kiistämättön ilmastonmuutoksen torjujamisen johtaja, mutta todellisuus on se, että nyt neuvottelemme poikkeuksesta Etelä-Korean kanssa hiilidioksidipäästöistä autoissa, koska autoteollisuuslobby on ollut erittäin vahva Euroopassa. Se on halunnut irti näistä pakotteista ja nyt se haluaa poikkeuksia ulkopuolelle. Kyllä tästä nähdään selvästi, että jälleen kerran kyseessä on sopimus, josta EU tulee pikemminkin kärsimään, eikä se tule sen kautta rakentamaan mitään kunnollista teollisuuspolitiikkaa ja politiikkaa meidän yrityksiämme varten. Muistutitte, mistä on kysymys Lissabonin strategiasta, mutta en ymmärrä, kuinka tämä sopimus tulee sitä e- tilannetta edistämään. Teillä on hyvin tasapainoisia puheita, mutta heti kun puhutaan veroista, niin esimerkiksi hiilivero ja to, Tobin vero, niin herra Gucht, ennen kautenne loppua komission tulee ottamaan, tule, pitää, olla, pitää ottaa vahvasti kau, kantaa Tobin verosta, se on tärkeä rahoitusmarkkina. Konserva- Kiitoksia herra Jado. Sitten ECR-ryhmän nimissä kaksi minuuttia James Nicholson. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti puhemies. Ensinnäkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa tervetulleeksi uuteen virkaan ja toivottaa menestystä kaudellanne. Haluaisin sanoa, että hyvä, että käymme keskustelua tänä iltana. Se, että neuvottelut ovat pitkittyneet, se pitää paikkaansa. Olen kiitollinen siitä, että komission jäsen haluaa nämä nyt saattaa lopultakin päätökseen. Tästä tulee valtavasti hyötyä sekä Euroopalle että Korealle, kun sopimus allekirjoitetaan. Ja tiedän, että huolia on, ja olen kuunnellut näitä murheita täälläkin autoteollisuuden osalta. Mutta kuulkaa, jos autoteollisuudesta vain roikutaan ja sitä vain puolustellaan, niin siinä kyllä mennään harhaan ja GM nyt ei ole ihan kaikkein tärkeimpiä minun alueelleni ainakaan, jos, mitä minun tulee. Olen samaa mieltä Morhetten kanssa. Ja moni on ihan tosissaan huolestunut, ja sen ymmärrän. Mutta tässä on kyllä huolia enemmän mahdollisuuksia. Jos me olemme kovin vastahakoisia kaikessa, niin me mitään saavuttaa. Eli tartutaan tilaisuuksiin e, eikä mietitä kielteisiä asioita. Ei pidä unohtaa, että tämä sopimus on myös poliittinen luonteeltaan. Nimittäin Etelä-Korean pohjoispuolella on aggressiivinen vihollinen. Tämä on hyvä viesti myös sen osalta, ketä me tuemme. Meidän täytyy todellakin tuolla alueella murtaa rajoja. Me osoitamme myös tukemme edistykselle tämän sopimuksen myötä. Itse olen ollut alueella ja tiedän, että ihmiset alueella haluavat mennä eteenpäin, olla edistysmielisiä. Se on näkyvä tuki sekä pohjoisessa että etelässä, kun käy Kesongin alueella. Ja mielestäni tämä on valtava tilaisuus meille päästä eteenpäin. Vielä kysyisin komissiolta ensinnäkin, miten komissio riitojen ratkaisumekanismiin puuttuu ja miten se käytännössä toimii, miten nopeasti me pystymme käyttämään mekanismia, jos tulee markkinoilla häiriötä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi GNGL-ryhmän nimissä kaksi minuuttia edustaja Ferreira. Komissario, por diversas vezes temos denunciado neste... Hyvä komission jäsen, Olemme osan kertaan kritisoineet VTOn toimintaa, joka kohdistuu useisiin talouden alueisiin, erityisesti niillä alueilla, jotka ovat riippuvaisia yhdestä sektorista. Tästä puhumme työpaikkojen menetyksestä ja tuotannon kärsimistä. se vaikuttaa paljon vaurauden luomiseen ja jakamiseen. Se lisää ulkopuolista riippuvuutta, se lisää koronista epätasapainoa ja sosiaalisen talouden lykkäyksiä. Puhumme myös sosiaalisesta polkumyynnistä, tuhansien pientuottajien kurjasta kohtaloista ja pienyritysten vaikeuksista. Nämä kaikki ovat vaikeuksia progressiivisesta kaup- kansallisen kaupan kehittämisestä. Sen puolustajat eivät voi tätä unohtaa. Tekstiili, se, se ala ja vaateala ovat erityisesti tämän so- sopimuksen uhreja puhutaan 20-25 prosentin laskusta vuoteen 2020 mennessä ja mm, työpaikkoja menetetään 50 prosentilla myös elektroniikka-alalla ja autoteollisuuden varaosateollisuus tulee kärsimään. On paljon vielä avoimia kysymyksiä. Mihin toimiin ryhdytään näiden alojen suojelemiseksi? sellaisia toimia, jotka eivät rajoitu ainoastaan lievittämään työpaikkojen menetystä. Minkälaisiin turvatoimiin ryhdytään, koska ryhdymme asianmukaisesti torjumaan tuotannon pois siirtymistä. Me, me, vuonna 2010 budjetissa on uusi kohta tekstiliteollisuutta varten tätä alaa varten luodaan uusi ohjelma, ohjelma, mitkä ovat sen suuntaviivat. Hyvä komission jäsen, kiireellisesti tarvitaan oikeudenmukaisia kauppasuhteita kansalaisten ja kansojen mm, etujen hyväksi, eikä niin, että ne palvelevat vain joidenkin talousryhmien etuja. Kullakin maalla on oikeus tuottaa kestävällä tavalla. Tämä on tärkeää tulevaisuutta ajatellen, jotta talous ja ympäristö ja energiatuotanto voi olla järkevää uusliberaalissa järjestelmässä se ei onnistu. No niin, tähän päätämme ryhmien puheenvuorot. Viimeisenä vielä edustaja Rosbach, EFD-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Kiitos äh, puhemies. Minä pidän äh, vapaakauppasopimusta Korean kanssa tervetulleena. Minusta EUn eduissa on se, että Aasian demokraattiset maat, kuten esimerkiksi Etelä-Korea, voidaan sitoa mahdollisimman lähelle Eurooppaa. Kauan äh, tässä oli äh, erittäin paljon protektionismia Etelä-Korean ja EUn välillä, mutta tämä vapaa, EUlla oli vapaakauppa ja Etelä-Korea oli protektionistinen. Etelä-Korea oli vielä kymmenisen vuotta sitten maatalousvaltio ja se on kasvanut hyvin nopeasti teollisuusvaltioksi, jossa järjestäytymisasti on 81 prosenttia. Se on eh, EUn neljänneksi suurin kauppakumppani. Etelä-Korea on tärkeä liittolainen strategisesti tärkeällä alueella ja eh, ennusteiden mukaan tämä maa tulee dominoimaan jatkossa vielä enemmän korkeateknologisella sektorilla kymmenen vuoden sisällä. Etelä-Korea eh, tulee kilpailemaan taloudellisesta ja sotilaallisesta eh, asemasta Kiinan kanssa joka samanaikaisesti on EUn suurin kauppakumppani. Kilpailullisesti niin äh, voisi ajatella, että Kiina, äh, on, joka on suuri, siellä on äh, paljon halpa työvoimaa ja muuta. Samalla se on silloin myös EUn suuri kilpailija. EU voi nyt asettaa Etelä-Korealle myös tiettyjä laatutakeita, koska Etelä-Korea on vienyt paljon USAhan ja Eurooppaan ja Etelä-Korea on huomattavasti parempi tässä kuin kiinalaiset. Tämä vapaakauppasopimus äh, on 1,6 äh, miljardia äh, on tämä tullipalautusarvo vuodessa. Mutta mikäli Etelä-Korean teollisuus liberalisoidaan paremmin, voidaanko pitää kiinni tässä sopimuksessa kaikista vaatimuksista, koska Etelä-Koreassa kuitenkin annetaan erityistukea elektroniikalle ja lääketeollisuudelle. Señora Rosbach, iniciamos el... Kiitoksia edustaja Rosbach. Seuraavaksi henkilökohtaiset puheenvuorot. Ensimmäisenä kaksi minuuttia edustaja Stasni. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Pari viime kuukauden aikana EU on ollut muutosten kourissa kansallisessa kaupassa kolme komission jäsentä, kaksi kautta, Lissabonin sopimus. Minä olen aina huippuvirkamiesten kanssakin puhunut siitä, että meidän täytyy vielä saada vihdoinkin aikaan tämä kauppasopimus. Se ei ole tyydyttänyt juurikaan elinkeinoelämää eikä varsinkaan autoteollisuutta. Ennen kaikkea perusteluja on esitetty takulausukkeissa ja tullin palautuksissa tai uusissa tarifeissa. Kun uusi komission jäsen vastasi kuulemisessa, niin tullin palautus edellytti hänen mielestään tarkasteluja olin toiveikas. Samanlaisia vastalaiseita on autotollisuudelta taholtakin esitetty. Tämä on ensimmäinen tärkeä vapakauppasopimus on malli, sen täytyy mennä oikein. Siinä tarvitaan yhtäläisiä sääntöjä molemmille osapuolille Puhemies, älkää ymmärtäkö minua väärin. Minä haluan puolta vapakauppasopimusta. Minä ymmärrän, että sillä on myönteisiä vaikutuksia PKT ja työllisyyteen, mutta täytyy myös ymmärtää, että kun halutaan kilpailuetua, niin hyödyt vähenevät, jos etua vain toisella puolella, ja vaikutukset voivat olla kielteisiäkin. Työntekijät ansaitsevat jotain parempaa unionissa. Ehkä meidän pitäisi miettiä transatlanttista kumppaniamme ja saada aikaan muutoksia siellä, niin että voitaisiin näitä teollisuusmahteja tyydyttää ja saada aikaan sopimukset. Totta kai aina on kielteistäkin, mutta kaiken kaikkiaan tämän täytyy olla hyödyksi kansalaisilla molemmin puolin. Minun vastuullani on seuraa, seurata sitä, että minun vaalipiirissäni ja kansalliset ylipäätään saavat kunnollisen sopimuksen. Kiitoksia. Tres minutos. Kiitoksia. Seuraavaksi kolme minuuttia. Edustaja Kader Arif. Vähän silmälasini putosivat. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Syyskuussa jo keskustelimme täysistunnossa Euroopan unionin ja Korean välisestä vapaakauppasopimuksesta ja monet esitimme pelkomme koskien tätä sopimusta erityisesti vaikutuksia autoteollisuudelle. me uskoneet, että näin pian tulokset näkyisivät. Opel ilmoitti sulkevansa Antwerpenin tehtaansa tammikuussa ja tuotanto siirtyisi Koreaan. Pitääkö meidän kuvitella, että tämä ei mitenkään liity tähän vapaakauppasopimukseen? Minä kyllä näen sen linkin eurooppalaiset ovat tässä joutuneet maksamaan rahoitusvirheistä. Nyt komission on, on kannettava seuraukset työllisyydelle näistä omista sopimuksistaan. Ei voida enää antaa yksinkertaisia vastauksia palkansaajille. Tiedämme, että heillä on vaikeuksia löytää uusi työpaikka. Emme voisi väittää, että, että kansainvälinen kauppa on vain häviävien voittajien peliä ja että heidän pitää nyt uhrautua emmekä mahda sille mitään. Nyt odotamme teiltä hyvää komission jäsen vastauksia. Haluaisimme ensinnäkin tietää, onko teidän pääosastonne eh, arvioinut tämän sopimuksen vaikutuksia Euroopan eh, te olette ilmoittaneet eh, suuria lukuja, joiden mukaan saisimme 9 miljardia etua eurooppalaisen. Minä en usko siihen, minkälaisia, kun ajatellaan etuja, pitää myös ottaa kielteiset puolet huomioon tämän sopimuksen eh, turvalausekkeita komissio on valmistellut, koskee muun muassa tuulipalautusta, koskaan ei ole tällaista annettu kehitysmaille. Tähän liittyy monimutkaisia mekanismeja turvalausekkeen toteuttamiseksi, mutta voin olla rauhallisen mielin, koska seuraavan kerran parlamentti voi ottaa tähän kantaa yhteispäätösmenettelyssä. Työllisyyskysymystä ei parlamentissa ratkaista tapauskohtaisesti. Siksi pyydän koko ryhmäni puolesta, että lopultakin laadittaisiin todellista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, joka merkitsisi todellista strategiaa teollisuuttamme varten talouskariisessa ja hurjassa kansainvälisessä kilpailussa – politiikkaa on koordinoitava tehokkaasti yhteisen kauppapolitiikan kanssa niin, että vapaa kauppasopimukset eivät johtaisi työllisyyden heikentämiseen Euroopassa. Oloitamme selvitystä koskien sopimukseen kuuluvaa kulttuuriyhteispöytäkirjaa. Monet jäsenet ovat tiukan reagoineet tähän asiaan. UNESCO ei ole liittynyt UNESCO, Korea ei ole liittynyt Unescon asia koskevaan sopimukseen. Minä olen sitä mieltä, että kulttuurikysymykset on hoidettava kauppa-asioista erillään ja annettava ne komi- kulttuurista vastaavan komission jäsenen hoidettavaksi niin, että kulttuuria ei käsitellä niin kuin mitä tahansa tavaraa. Hyvä komission jäsen. Lopuksi tiedätte, kuinka tärkeää on, että jäsenet saavat tietoa käytyistä sopimuksista kaikista sen vaiheissa mukaan lukien ne neuvottelumandaatit Meillä on erilaiset lähestymistavat, mutta voin, haluaisin kertoa, että jos parlamentti olisi saanut lisätietoa alkuvaiheessa, se olisi helpottanut ymmärtämistä. Niin mm, luotamme teidän ja komission tukeen, niin haluamme helpottaa teitä. Työssäni kullekin kuuluu oma vastuu. Kauppa haluamme yhteisöllisempää ja oikeudenmukaisempaa kauppapolitiikkaa. Äh, kiitoksia, Kader. Tulkeilla on aina vaikeuksia seurata teitä. On tietenkin hyvä, että pidätte pitkiä puheenvuoroja, paljon pidempiä kuin mitä, mihin teillä oikeastaan olisi aikaa, mutta mutta eivät edes ranskankieliset oikein pysy teidän puheiden perässä. Por un minuto y medio. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Hyvä komissiona sen Van Hucht, hyvät kollegat. Tämä vapakauppasopimus on reilu, tasapainoinen, myös Katalonian autoteollisuus sitä mieltä, kuten myös tekstilialalla, on kuitenkin esitetty huolia tietyissä aiheissa, kuten tullipalautusjärjestelmät tai turvalausekkeet. Niin ikään EAY on kritisoinut vapakauppasopimusta. Etelä-Korea ei ole ratifioinut mitään merkittäviä yleissopimuksia, joita ilossa on. Etelä-Korea edelleen kin sortaa liittojen oikeuksia. Tämän lisäksi olemme tietoisia siitä, että tässä pakoposipumuksessa oli selkeä jako myös kollegiossa, kuten myös komission yksiköissä, varsinkin kaupan ja veropääosaston värillä tullipalautusjärjestelmässä. Se johtaa nimittäin kaupan vääristymiin koska se oikeastaan vienti tukee. Tästä tulisi kilpailuetu, joka on haitaksi Euroopan teollisuuden ja se suosisi e Etelä-Korean teollisuutta Euroopan unionissa. Tämä liittyy myös investoinnin edistämisviraston arvioita, nimittäin tämä 100 on autoa kohden noin 1300 euroa. Aikooko komissio siis miettiä tätä sopimusta uudella. Onko se reilu sopimus? Aikooko uusi komissio tarjota parlamentille päivitetyn vaikutusten arvioinnin tullinpalautusjärjestelmästä? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Tremossa. Sitten kaksi minuuttia edustaja Zalewski. Szanowny panie przewodniczący, panie komisarzu. Puhemies, komission jäsen me keskustelemme hyvin tärkeästä sopimuksesta tänä iltana. Tämänhän on tarkoitus olla esimerkkinä muille äh, kaukoidän maille. Sen vuoksi meidän täytyy nyt olla hyvin tarkkoja, eikä meidän tule toimia liian nopeasti. Minä toki kannatan vapaata kilpailua. Minusta se vaikuttaa positiivisesti taloudelliseen tilanteeseen mutta meidän täytyy kuitenkin puhua tasapainoisesta kilpailusta. Kilpailusta, joka suuntautuu korkeateknologiaan ja äh, kustannuskysymyksiin, eikä käytetä tällaisia välineitä, kuten tullinpalautus, joka on vain yhdelle osapuolelle suotuisaa tässä sopimuksessa. Nyt kriisiaikoina meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, millaisia taloudellisia tilanteita luomme Eurooppaan. Meidän täytyy ajatella Euroopan teollisuuden tulevaisuutta, ei ainoastaan autoteollisuutta, vaan myös elektroniikka- ja tekstiiliteollisuutta. Puolassakin on paljon teollisuuden aloja, jotka valittavat tästä sopimuksesta, joten meidän tulisi tehdä seuraavaa. Ensinnäkin meidän tulisi tarkastella tätä sopimusta ja katsoa, mitä, mitkä tosiasiat ovat. Meidän tulisi tehdä yhteistyötä niiden teollisuuksien kanssa, jotka ovat voittajia, mutta myös niitä, jotka tulevat häviämään tämän sopimuksen perusteella. Ja oletan, että komissio tulee tekemään tästä laajan vaikutusten arviointianalyysin. Meidän täytyy myös katsoa turvalauseke toimia ja millä tavalla ne, niitä käytetään ja millä tavalla voimme varmistaa, että ne ovat molemminpuolisesti edullisia eikä ainoastaan Etelä-Korealle. Ja kolmanneksi ei voi ottaa käyttöön tätä sopimusta improvisoidulla tavalla. Jos me emme kaikki ole vakuuttuneita siitä, että tämä on hyväksi kaikille jäsenvaltioille, ja että tämä ei luo liikaa etua Korean teollisuudelle. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Moreira. Signor Presidente. Hyvä puhemies. Ensinnäkin haluaisin esittää kauppan politiikasta vastaavalle komission jäsenelle kaksi kysymystä koskien tämän sopimuksen merkitystä ajatellen Euroopan kauppaa politiikkaa. Global Europe-strategian aloittamisesta 2006 alkaen, niin tämän strategian tarkoituksenahan oli eh, tiivistää kauppapolitiikan merkitystä unionin strategiassa. Sen jälkeen tämä on ollut ainoa vapaakauppasopimus, josta on neuvoteltu merkittävän kauppakumppanin kanssa. Tosin sitä ei ole vielä allekirjoitettu. Haluaisin kysyä, mikä on komission arvio omasta työstään, kun ajatellaan, mihin, miten vähin tuloksiin on päästy ajatellen niitä tavoitteita, jotka mainittiin Global Europe-strategiassa. Onko komissio sitä mieltä, että unionin kauppapolitiikan uskottavuus olisi todella pelissä tässä sopimuksessa? jos sopimus ratifioidaan ja hyväksytään parlamentissa, niin kyseessähän on kahden välinen hyvin kunnianhimoinen kauppasopimus VTOn piirissä – ei, nyt ei oikein tiedetä, mihin se sopimus on menossa. Erilaiset äh, alueelliset sopimukset, joita union haluaa solmia, ovat melkein kaikki epäonnistuneet äh, tai selkeä ulospääsy ei ainakaan näy. Uskotteko, että tämän kahdenvälisen sopimuksen kohtalo on ollut menestyksekäs? Pitääkö meidän nyt ryhtyä tekemään kahdenvälisiä sopimuksia tästä eteenpäin. Seuraavaksi edustaja Zalba, kaksi minuuttia. Señor comisario, la postura del Partido Popular Europeo es muy... Herra komission jäsen, tämä on hyvin selkeä tämä kauppapolitiikka Euroopan unionissa. Me olemme aina tiukasti vapaakauppaa puolustaneet, ja tämä on välttämätöntä, että me neuvotteluissa teemme tämän tyyppisen sopimuksen muiden maiden kanssa. Yleisesti ottaen uudet mahdollisuudet eurooppalaisille yrityksille ovat välttämättömiä. Näin tulee uusia työpaikoita, niin tarvitsemme tässä vakavassa kriisissä. Kuuntelin mielelläni teidän sanoja. Minä uskon myös, että on erittäin tärkeää, että nämä sopimukset sisältävät myös riittäviä takuita välttämäksemme sen, että ei tule mitään epätasapainoa tai epäreilua tilannetta meidän teollisuutemme kannalta. Korean sopimus on komission esittämänä uuden sukupolven sopimus kauppasopimuksen kunnianhimoisempi Euroopan kannalta. Siksi tämä sopimus on niin tärkeä. Ei ole kyse pienestä maasta tai suuresta maasta, vaan ettei heikennetä meidän kykyämme neuvottelijoina muissa sopimuksissa muiden maiden kanssa, jotka ovat vielä suurempia. Siksi emme ole samaa mieltä vapakauppasopimuksen kanssa, mutta kyllä haluamme, että mietimme vielä tiukemmin joitakin osia sopimuksessa, jotka ovat epäreilua kilpailuetu joillekin teollisuuden alueille Koreassa, haitaksi siis e- eurooppalaisille. Komission sen haluaisin, että te selkeästi selitätte syyt sille, miksi siellä on turvalauseke tullipalautuksen osalta, että viiden vuoden kuluttua tulisi voimaan. Viime kerralla vastasitte, että niitä puretaan myös viiden vuoden välein, näitä ajoneuvoja. Et kuitenkin, jos ajatellaan pienempiä autoja, lähes kaikki perinteiset autot alle viisi tonnia painavat, niin ne puretaan noin kolmen vuoden kuluttua. Siksi, herra komissaari, haluaisin tietää enemmän näistä uusista asioista, jotka mainitsen. Mitä tämä tarkoittaa, kun ex post jotain arvioidaan turvalauseketta, jos sitä käy, mietitään, minkälaisia kielteisiä vaikutuksia sillä on? Salva, tiene un minuto y medio para intervenir. Seuraavaksi edustaja Regner, puolitoista minuuttia. Danke, Herr Vorsitzender. EU-frei... Kiitos. EUn vapaakauppasopimuksia voidaan tehdä kenen tahansa kanssa, joka huolehtii ihmisoikeuskysymyksistä ja esimerkiksi ilon työntekijöiden suojelusäännöistä pidetään kiinni. Ja sen vuoksi minusta on ihan hyvä, että tässä on myös ammattiliiton oikeukset otettu esiin. Koreassa oli viime kuukautena tapahtunut tapauksia, joissa ammattiliitto-oikeuksia rikottiin ja työehtosopimusneuvotteluita uhattiin. Mutta koko tämä neuvotteluprosessissa erityisesti metalliteollisuus on viitannut autoteollisuuden ongelmiin. Opel Antwerper on yksi asia, joka on tuotu täällä moneen kertaan esiin. Vielä kerran tämä yritys kuten yrityksen johto on aina sanonut, että sitä ei lakkauteta ylikapasiteetin kanssa, vaan sen vuoksi, että tämä tuotanto tullaan siirtämään Etelä-Koreaan, joka tulee voittamaan tällä ja minun mielestäni tämä saattaa olla yksi seuraus tästä vapaakauppasopimuksesta. Ja sen lisäksi toinen ongelmasektori on laivarakennussektori. Korealla on kymmenen vuoden sop- tällainen suunnitelma, jossa tavoitteena on, että 90 prosenttia kaikesta osista esimerkiksi laivanrakennukseen tulisi Koreasta ja tämä on erittäin hankalaa Euroopalle ja se tulee myös vaikuttamaan tämän sektorin työllisyyteen. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Edustaja Lange. Ha pedido, ha pedido usted hacer una pregunta? Niin, haluatteko esittää kysymyksen? Eh, no, perdon, perdon, señor Lange. Anteeksi vain, edustaja Lange. Täällä on kollega, joka haluaa esittää kysymyksen Rova Regnerille. Rova Regner, hyväksyttekö sen, että teille esitetään kysymys? Señora, señora Regner, en aplicación. Edustaja Regner, sinisen kortin menettelyn mukaisesti, jota tosin itse vastustan, mutta teen tässä poikkeuksen. Täällä on kollega, haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö te, että teille esitetään kysymys? Mikäli hyväksytte, niin olkaa hyvä vain ja esittäkää kysymyksenne niissä aikarajoissa, jotka on määritetty siis 30 sekuntia. Ja, Frau Kollegin, vielen... Niin, hyvä kollega, kiitos tästä mahdollisuudesta. Te puhuitte Opel Antwerpenistä. Kysyisin teiltä, oletteko te samaa mieltä siitä, että Opelilla on ollut suuria ongelmia – viime kuukausina ja että Opel eh, on huonossa tilanteessa ja Opelin taloudellinen huono tilanne eh, ei ole voinut eh, syntyä tästä vapaakauppasopimuksesta, joka ei ollut vielä edes voimassa. Olkaa hyvä, voitte vastata. minuutti. Yksi minuutti aikaa. Luonnollisesti on totta, että että tässä on suuria talousongelmia, se on ihan selvä, mutta on olemassa tällainen delta sopimus, jonka O'Reilly firman johto jota se rikkoi. Ja siinä tämä Opel Antwerpenille aikoinaan sovittiin ja luvattiin, että sinne tulee uusi malli, jota ei vielä nyt sitten kuitenkaan valmisteta Antwerpenissä, vaan Koreassa. Ja minun mielestäni tässä on ihan selvästi kysymys siitä, että Opel Antwerpenin nykyiset toimet siirretään Etelä-Koreaan. Signora Regner. Kiitoksia, Rova Regner. Sitten palaamme taas normaalimenettelyyn. Edustaja Lange, kaksi minuuttia. Ja, Kiitos. Komission jäsen, minulla on kolme kysymystä teille. Ensimmäinen kysymys. Me tarvitsemme reiluja kilpailuedellytyksiä ja jos minä katson työntekijöiden oikeuksia Etelä-Koreassa, ne ovat siellä rajalliset, niin minun mielestäni tämä vääristää kilpailua. Esimerkiksi kysymys työehtoneuvotteluista. Etelä-Korean 315 rangaistuslainsäädännössä on rangaistava tehtävä yrityksen toiminnan äh, häiritseminen, ja tämä on ihan selkeästi kieltolakkoilla. Ja sillä tavalla rajoitetaan ammattiliittojen oikeuksia. Ja miksi vapaakauppasopimuksia tehdään niiden maiden kanssa, jolla on kaikkein eniten ongelmia ILO-standardien kanssa, kuten Etelä-Korea tai Kolumbia. Ensimmäinen kysymys. Millä tavalla te tämän vapaakauppasopimuksen kautta varmistatte, että ei synny vääristeltyjä kilpailuetuja Etelä-Korean työntekijöiden rajallisten oikeuksien myötä? Toinen kysymys. Autoteollisuus on asia, jonka useat kollegat ovat ottaneet esiin. On ratkaisevaa, että meillä on selkeät turvallisuuslausekkeet. Ja jos nyt katsoo tätä sopimuksia, siellä on yleinen turvallisuuslauseke tai turvalauseke. Ja sitten mitä tulee markkina, äh, häirintään, niin siinä tulee turvalauseke tullinpalautuksesta. palautuksesta Komission jäsen, ehkäpä te voisitte meille yksinkertaisesti selittää tämän turvalausekkeen minulle. Ja ainakin sen, milloin se, miten sitä käytetään. Ja kolmas kysymykseni. Lissabonin sopimuksen myötä meillä on uusi sopimuksellinen perusta yhteistyöllemme ja siihen kuuluu se, että turvalauseke ja sen käyttöönotto päätetään yhteispäätösmenettelyssä. taatteko te minulla, että tämä äh, vapakauppasopimus ei astu voimaan ennen kuin turvalausekeasia on hyväksytty parlamentin oikeuksien mukaisesti? Gracias, señor Lange. Kiitoksia, edustaja Lange. Puolitoista minuuttia, edustaja Van Brent. Eh, Kiitos eh, arvon komission jäsen. Olette varmasti samaa mieltä kanssani, että Vapaakauppasopimuksia ei tehdä ideologisista syistä, vaan sen vuoksi, että me tiedämme erittäin hyvin, mitkä niiden vaikutukset ovat meidän yhteiskuntaamme sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Te itse viittasitte, että on tehty tällainen vaikutusten arviointitutkimus, mutta en ole lukenut mistään vaikutusarvioiden tutkimuksesta, jossa näytettäisiin sektoreittain, miten tämä vaikuttaa työllisyyteen. Monet ovat puhuneet täällä autoteollisuudesta. No, monet sekä minä, mutta myös te komission jäsen, me tiedämme mikä tämä vaikutus on. Äh, Antwerpenin äh, Opel-tehdas on sulke, menevässä kiinni. Ja äh, ammattiliitto on käsitellyt tätä asiaa jo vuosia ja on ihan vakuuttunut siitä, että tämä vapaakauppasopimus on erittäin suuri osuus tästä bisnessuunnitelmasta, joka Opelilla on, mitä me emme näe. Ja että suuri syy siihen, että tätä jeppiä ei Antwerpeniin nyt sitten annettu. Oletteko te tehneet selkeätä vaikutusten arviointia siitä, mitenkä tämä vapaakauppasopimus vaikuttaa työllisyyteen per sektori? Mikäli te ette ole tehneet, niin pyytäisin, että te näin tekisitte. Ja sitten vielä, että tekisitte tämän vaikutusten arviointitutkimuksen niin, että meillä parlamenttina olisi kaikki tämä tieto, että voimme tehdä päätöksemme, hyväksymmekö vai emmekö. Ja miten sitten eh, jatkossa, kun te nyt olette työnne uranne alussa, tuletteko te tekemään näitä vaikutusten arvioita sosiaalisesti eh, aina? Eh, Kiitoksia. Edustaja Rinaldi haluaisi esittää nyt kysymyksen. Hyväksyttekö, että teille esitetään kysymys? Olkaa hyvä, edustaja Rinaldi. Kiitoksia puhemies. Haluaisin hyödyntää tätä catch the eye-menettelyä. Minulla olisi ylimääräinen kysymys komission jäsenelle. No, terha, no la azul, estamos... Niin ei siihen kuulu sininen kortti. Nyt tässä on toinen menettely menossa. Nyt siis siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä Sean Kelly. Yksi minuutti, kuten tiedätte. Uh, Kiitoksia. Olen kiitollinen tästä järjestelystä, johon me olemme päätyneet. Tässä tot, joku häviää, joku voittaa. Toivottavasti autoteollisuus tässä tosin häviää, mutta auto kysyntä varmasti kasvaa nelinkertaistuu ehkä 20-30 kuluessa, eli siellä on mahdollisuuksia. Mutta Tämä kysymys, jonka komission jäsen otti esille, että 19,1 miljardia olisi etua meille, 12,5 miljardia puolestaan Etelä-Korealle. Sinähän se on hyvä diili minun mielestäni. Jos se olisi toisinpäin, se olisi enemmän huolestuttavaa. Täytyy miettiä poliittista merkitystäkin, kumppanuutta. Se on psykologisesti tärkeä, siinä ojennetaan käsi valtavärin yli ja mitä meihin tulee, niin me saamme paikan maailmassa, joka Kööpenhaminassa vei, menetti puheen katkaistaan. Es un minuto exacto. Aika on täsmälleen yksi minuutti. Sitten edustaja Desir. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä sopimus Korean kanssa on ensimmäinen, jossa todella toteutetaan Global Europe-strategia joten se, sen pitäisi olla erityisen esimerkillinen, koska se tulee olemaan ennakkotapaus. Voimme kuitenkin tueta, että tässä on ensinnäkin ongelma, joka liittyy parlamentille tietojenantoa, koskien että sitten menettely on ongelmallinen. Tiedämme, että voitaisiin ottaa väliaikaisesti laittaa sopimus voimaan odottamatta parlamentin kantaa. Sitten on ongelmia avoimuudessa. Rinaldi karosti tätä tulien palautuksen kautta meille äh, voi tulla sopimus Kiinankin kanssa. Meidän pitää olla aika varovaisia näiden vapaakauppasopimusten kanssa. Tässä on myös ongelma johdonmukaisuuden kanssa, kun ajatellaan ympäristö- ja sosiaaliseikkoja. Yhdysvallatkin neuvottelevat näistä asioista Korean kanssa. Kun katsotaan vielä nykyistä taloudellista tilannetta, jossa autoteollisuus Mikrofoni katkaistiin. Rinaldi. Seuraavaksi edustaja Rinaldi. Grazie, president. Kiitos puhemies. No niin, yksi kysymys vielä lisää komission Me kyllä ymmärsimme, että meillä on selkeät puitteet myös ajatellen mahdollista ratifioita kansallisissa parlamenteissa. Mutta mikä sitten on se enemmistö, joka täytyy saada neuvostossa tämän taakse? Määräenemmistö vai muunlainen enemmistö. Tämä en oikein ymmärtänyt. Se on erittäin tärkeää, että tämä oikeudellinen perusta lyödään lukkoon. Sitten se, mikä on keskustelussa on yllättävää myös, vaikuttaa mitä siltä tässä on paljon huoltajuttavaa ollut. Niinpä kehotan uudelleen komissio tekemään yhteistyötä. Varmasti teitä hyvää työtä, mutta toinen korealainen lausun, että kyllä tie löytyy, kun sen osa, sen osa hakee. Buen consejo, buen consejo. Tiene la palabra... Hyvä neuvo. Państwo, Seuraavaksi Sikirski. Handlu z Koreą Południową wydaje się być bardzo dobrym posunięciem. Tämä äh, sopimus Etelä-Korean kanssa tuntuu olevan aika hyvä veto. Me puhumme vapaakauppa-alueesta, joka parantaa kauppaa näiden kahden osapuolen kesken sen myötä, että on saatu poistettua Korean äh, nämä tullimaksut 1,6 miljardin edestä. Ja samoin myös äh, Euroopan tariffien poistamisen kautta niin kauppa tulee kasvamaan sekä tuotteiden että palveluiden kauppa. Tämä vapaakauppasopimus äh, tulee lisäämään avoimuutta mitä tulee eh, myös teollisuus- ja tekijänoikeuksiin ja eh, kilpailuihin. Ja eh, Korea tulee myös kunnioittamaan meidän lupamenettelyitämme. Tämä on erittäin tärkeää, koska se antaa jäsenvaltiolle mahdun kasvaa nopeammin. Kiitoksia edustaja Sikirski, aikainen päättyy. No niin, tähän olemme päättäneet eh, Catch the Eye-menettelyn ja sitten lopuksi kuulemme komission jäsenen vastauksen, jossa hän voi vastata kaikille kollegoille. Edustaja De Hucht, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Ensinnäkin menettelystä, koska niin monta kysymystä siitä esitettiin. Totta kai nyt ensi kertaa yhtäältä parlamentin täytyy antaa suostumuksensa, hyväksyntänsä sopimuksella sellaisenaan, ja toisaalta turvalausekkeet hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä puolestaan. Sillä on seurauksensa myös tälle suhteelle neuvoston, komission ja parlamentin kesken. Turvalausekkeet, tai siis komission esitys on hyväksytty turvalausekkeiksi – eilen kollegiossa ja se esitetään parlamentille neuvostolle piakkoin. Luonnollisesti sen jälkeen mennään yhteispäätösmenettelyyn oikein ymmärrä näitä kommentteja tai kysymyksiä tai epäilyjä turvalausekkeiden osalta. Sellaiset turvalausekkeet tulee, joihin te suostutte. Sehän on yhteispäätösmenettelyä. Se on selvä kuin pläkki. Ja siitä pitäisi olla nokakoputtamista. koputtamista ja sitten kansallisten parlamentin ratifioinnista sanoisin, että totta kai keskustelua käydään valiokunnassanne. Minä jo totesin kuulemisessakin, että minä en tee esitystä väliaikaisesta soveltamisesta, ellei parlamentti ole kertonut kantaansa sopimukseen. Onko se sitten muodollinen ratifiointi parlamentissa tai jokin muu menettely. Tai sitten komission kanssa voidaan keskustella sitä muustakin. Se on avoin kysymys. Ainakin parlamentilla on mahdollisuus antaa poliittinen kantansa tähän sopimukseen ennen kuin väliaikaisesta soveltamisesta ruveta tekemään minkälaisia esityksiä. Sitten toinen juttu on, onko tämä sekasopimus vai sopimus, joka käsittelee vain yhteisön toimivaltaa. Oikeudellinen yksikkö edelleen valmistelee omaa lausuntoaan. Ei pidä sulkea kuitenkaan pois sitäkään, että sitä voidaan pitää sekasopimuksena, mikä edellyttää myös kansallisten parlamenttien mukanaoloa ja niiden suorittamaa ratifiointia. Ja tässä Rinaldin kysymys liittyy tähän, onko tällä seurauksia puolestaan äänestysmenettelyyn neuvostossa. Se menettelystä teille tulee hyvä mahdollisuus kertoa kantanne ja me tunnon tarkasti sitä noudatamme. Jos emme niin tekisi, niin muuten joutuisimme hankaluuksiin. Kysymys Opelista. Ymmärrän toki, että tämä ei tule ainoastaan belgialaisilta, vaan myös muilta jäsenvaltiolta kysymys Opelista. Se, mitä minä en nyt oikein ymmärrä, että sanotaan, että tässä on suora yhteys vapaakauppasopimuksen kanssa ja sen kanssa, että Opelin tehdas suljetaan Euroopassa – Opel on jo vuoden 2009 alusta asti ilmoittanut, että sen kapasiteetti vähenee 20 prosentilla Euroopassa ja että sitä pyritään tekemään sellaisella tavalla, että kaikki tehtaat jäävät käyntiin. Se oli Opelin lähtökohta ja, ja suhtautuminen. Mutta totta on myös, että päätös siirtää nämä jeepit Koreaan. Tämä päätös tuli vasta sen jälkeen, kun sopimus Magnan kanssa oli tehty, mutta ennen sitä, ennen kuin vapaakauppasopimusneuvottelut Etelä-Korean ja unionin välillä oli viety loppuun. Joten Beletin ja Van Brentin äh, väitteet eivät äh, pidä paikkansa aikataulullisesti, koska äh, tämä kaikki tuli ennen kuin tämä sopimus oli tehty. Tämä voitaisiin oikeastaan kääntää myös toisinpäin niin, että jotkut jäsenvaltiot suostuivat Etelä-Korean vapaakauppasopimukseen sillä ehdolla, että he tiesivät, mitä Opelille tapahtuu. Joten täytyy katsoa tässä nyt tätä oikeata aikalinjausta. Haluaisin vielä lisätä Ivo Beletille, että loppujen lopuksi Korea tuo 15 kertaa enemmän autoja Eurooppaan kuin mitä Eurooppa vie Koreaan. Tässä on pieni laskuvirhe. Tämä helposti tapahtuu poliitikoille, minullekin Belgiassa. 37 000 tulee Koreasta Koreaan ja 450 000 Koreasta Eurooppaan. Mutta tämä ei kuitenkaan ole ihan oikein sen vuoksi, että tässä puhutaan ihan niin kuin markkinat olisivat yhtä isot. Jos me vertaamme näitä markkinoita, voimme todeta, että Korean markkinat ovat huomattavasti pienemmät kuin Euroopan markkinat. Ja tässä oikeastaan verrataan nyt omenoita sitruunoihin mitä tulee sitten tavallaan markkinoille pääsyyn, niin prosenttiosuus on suhteellisen yhtä iso mitä Korea tuo Eurooppaan ja Eurooppa sinne. Ja jos ajatellaan tätä markkinatilannetta vielä, niin aivan hiljattain korealaiset tuottajat avasivat suuren tehtaan Belgiassa, ei, anteeksi, Euroopassa, Tsekeissä ja, Tsekeissä ja, ja sitten toinen tehdas vielä Slovakiassa ja ne tulevat vuosi tasolla tuottamaan noin puoli miljoonaa autoa yhdessä. Joten totuus on, että korealaisia autoja tullaan tuottamaan Euroopassa jatkossakin. Ja ne ovat autoja, jotka sitten tulevat myös eurooppalaisille markkinoille. Joten mitä tässä nyt oikeastaan nähdään koko automarkkinoilla on se, että tässä tavallaan siirrytään niille markkinoille, jossa autoja voidaan myydä myös. Ja sitten vielä lopuksi tästä todella ikävästä tapahtumasta tai asiasta Opel Antwerpen, niin en usko, että me saamme unohtaa sitä, että tuottajat seuraavat asiakkaita eikä toisinpäin. Ja se on ehkäpä se kaikkein tärkein syy tietyille päätöksille, ottaen kuitenkin huomioon, että Euroopan automarkkinat ovat kutistuneet ja että tietyt autot tuottajat ovat hyvinkin hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Viimeinen huomio vielä ehkäpä tästä tietystä jännitteestä bilateraalisten ja multilateraalisten neuvotteluiden välillä. Ferreira esitti tämän kysymyksen. Dohan neuvotteluista on käyty vuodesta 2001 lähtien yhdeksän vuotta ja mitään ratkaisua ei ole saatu. Minä kannatan multilateralismia ja minä uskon, että Doha on vietävä päätökseen positiivisella ta- tavalla. Nimittäin siten, että pidetään kiinni niistä kehityselementeistä, mitä siinä on mukana. Ja koska äh, multilateraaliset puitteet antavat myös parhaat oikeudelliset puitteet kansainväliselle kaupalle. Mutta kun me odotamme Dohan kierroksen loppuviemistä, toivon, että 2010 äh, aikana tämä viedään loppuun, emme kuitenkaan voi olla tekemättä mitään bilateraalisella tasolla. Minusta bilateraalisella tasolla tehtäisiin päätöksiä, jotka eivät mene pitemmälle kuin Dohaan. Eli niin, että Dohan päätös ei sitten tavallaan kaiva maata näiden bilateraalisten sopimusten alta. Joten minä toivon, että tässä nämä sopimukset eivät toisiansa heikennä. Ja tämä ei todellakaan ole tarkoitus, eikä se ole tarkoitus tulevissakaan neuvotteluissa. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Komission jäsenen puheenvuoron myötä päätämme keskustelun ja tämän esityslistan kohdan. Seuraava istunto on huomenna torstaina 11 helmikuuta 9. kello 13 ja 13 kello 17 esityslista on julkaistu ja se on myös saatavilla parlamentin nettisivuilta. Istutta